ja keskisuurista yrityksistä. Käsiteltävänä on kaksi mietintöä, joista ensimmäisen on laatinut Otmar Karas. PK-yritysten rahoituksen saatavuus ja PK-yritysten rahoituksen monimuotoisuuden lisääminen pääomamarkkinaunionissa. Ja toinen mietintö, josta keskustelemme, on Krasnodebskin mietintö, paras tapa hyödyntää pk-yritysten mahdollisuudet työpaikkojen luontiin. Mietinnöt ovat tärkeitä ja nyt puheenvuoron saa ensin esittelijä Karas. Puhemies, hyvät näistä herrat, hyvä komission jäsen. Keskustelemme PK-yritysten rahoituksesta ja PK-yrityksen rahoituksen monimuotoisuuden lisäämisestä pääomamarkkinaunionissa. Ja todella Vetoan siihen, että suunniteltu pääomamarkkinaunioni suunnataan koskemaan erityisesti PK-yrityksiä. PK-yritysten pitäisi pystyä saamaan helpommin pääomamarkkinarahoitusta. Me emme tyydy vähempään kuin siihen, että pääomamarkkinaunioni todella palvelee todellisia tarpeita. PK-yritykset ovat aivan keskeinen osa EUn yrityksiä ja pitkään niiden rahoitus on ollut poliittisella agendalla esillä ja meidän pitää tukea näitä ajatuksia. EUn pk-yritykset eivät todellakaan ole keskenään samanlaisia, vaan niiden liike- tai yritysmuodot eroavat keskenään niiden oikeusmuoto, rakenteet ja muut ovat hyvin eroavaisia. Ja pankkilainat, lainoitus on edelleen hyvin tärkeä lainan saannin muoto PK-yrityksille. Ja meidän pitää pyrkiä parantamaan pankkien luotonantoa pk-yrityksille. Vuonna 2013 pankkisääntelyn osalta pyrin huolehtimaan siitä, että olisi mahdollista tarjota pk-yrityksille paremmat eh, olosuhteet ja toivottavasti tätä jatketaan ja pidennetään jatkossakin. PK-yritykset eivät ole aiheuttaneet kriisiä ja siksi tämän tukikertoimen jatkaminen olisi oikeudenmukaista ja tätä kautta voitaisiin myös saada taloutta elpymään. Kolmas tärkeä kysymys mietinnössä on yhden luukun periaate jokaisessa jäsenvaltiossa – Kaikissa jäsenvaltioissa yritys, yrityksen perustamisen pitäisi olla helpompaa. Jokaisessa jäsenvaltiossa perustamisesta lähtien ja rahoitukseen lähtien kaikki pitäisi pystyä hoitamaan kerrallaan. Me vaadimme myös keskitettyä tietokantaa, johon yritykset voivat syöttää raho- tietoa rahoituksestaan – ja tarpeistaan ja näin ne voisivat helpommin olla yhteydessä sijoittajien kautta Euroopan. Viides vaatimukseni, johon keskustelun alussakin puuttuin, oli se, että finanssiosaamista ja finanssilukutaitoa pitäisi pystyä lisäämään vain sellaiset henkilöt, jotka tietävät, mitä tekevät, myös uskaltavat lähteä yrittämään ja osaavat suhtautua riskeihin oikealla tavalla. Meillä on tässä nyt 41-sivuinen teksti. Tässä keskitytään pk-yritysten rahoittamiseen, rahoitukseen, mutta tässä ei saa kuitenkaan sysätä lasta pesuveden mukana, vaan pitää katsoa uusia rahoituslähteitä ja yksinkertaistamista ja yhden luukun järjestelmää. Pyydän tukea parlamentilta tälle mietinnölle. Kiitoksia. Nyt sitten toisen mietinnön esittelijä neljä minuuttia Krasnodevski. Kiitos rouva puhemies. Ennen kaikkea haluaisin kiittää KONT-valiokunnan esittelijöitä hedelmällisestä yhteistyöstä. Pystyimme hyvin saamaan yhteisymmärryksen. Meillähän on sama päätavoite mietinnössä. Ei tarvitse varmaan perustella sitä, miten suuri pk-yritysten merkitys on EU:ssa. Me otamme esille monia lukuja, jotka tämän vahvistavat. Yli 90 prosenttia yhtiöistä on pk-yrityksiä EU-ssa. Niillä on suuri merkitys työpaikkojen luomisessa. Ne suuressa määrin myötävaikut, ovat myötävaikuttaneet työllisyyteen viime aikoina. 2014 vuonna jopa se, jopa 71 prosenttia työllisyyden kasvusta muualla kuin rahoitusalalla. Sekä komissio että parlamentti ovat monesti lähteneet aloitteisiin, jolla voitaisiin kehittää pk-yrityksiä ja niiden rahoitusta ja uusia markkinoita niille. Nyt puhumme myös Ekon valiokunnan aloitteesta PK-yrityksen rahoitukseen, mutta näistä ponnistuksista huolimatta PK-yritykset edelleen kamppailevat monien ongelmien kanssa. PK-yritysten potentiaali työpaikkojen luomisessa ei ole vielä täydellisesti hyödynnetty edelleen. Ne ovat monessa suhteessa huonommassa asemassa. On epäreilua kilpailua verrattuna tai erityisesti suurten kansainvälisten yritysten kanssa talouspolitiikassa EU-ssa eh, laiminlyödään pk-yrityksiä edelleen myöskin jäsenvaltiossa huolimatta julkilausumista. Ja se on päämotiivi, miksi tämä mietintö laadittiin. Monissa maissa pk-yritykset ja perheyritykset tulevat eh, sääntelyn epävakaisuuden uhreiksi. Tulee myös epäreiluja tuomioistuimen päätöksiä ja veroviranomaiset kohtelevat myöskin syrjivästi. de facto suuret yritykset ovat paremmassa asemassa kuin paikalliset pienet yritykset. Sen vuoksi, kun luodaan kansallisia ja EUn sääntelypuitteita, täytyy ottaa huomioon se erilainen vaikutus, joka niillä on näihin kahteen eri ryhmään yrityksiä. Yksi koko sopii kaikille periaate on osoittautunut syrjiväksi pk-yrityksille. Jossakin tapauksissa EUn kilpailupolitiikka aiheuttaa se, että suuret yritykset ovat paremmassa asemassa, joilla on paremmat mahdollisuudet hyödyntää sääntelyjä kuin pk-yrityksillä pienet paikalliset yritykset ovat erityisen epäsuotuisessa asemassa hallinnollisissa byrokraattisissa järjestelmissä joissa on liikaa sääntelyä, koska tällaiset järjestelmät aiheuttavat suuremmat kiinteät kustannukset pk-yrityksille. Yksi este kehitykselle pk-yrityksissä on myös, että puuttuu henkilökuntaa, työvoimaa, se aiheuttaa, tai se johtuu myös siitä, että koulutusjärjestelmä ei ole sopeutunut työ, äh, yritysten tarpeisiin, erityisesti pk-yritysten tarpeisiin. On tällaista keinotekoista akatemisointia, ja siitä aiheutuu painetta. Äh, PK-yrityksille täytyy painottaa ammattikoulutuksen merkitystä. Vaikein PK-yritysten tilanne on keskisessä Itä-Euroopassa, jossa modernisaatio on, on tehty ulkomaisten investointien ja pääoman avulla suuressa määrin sekä Etelä-Euroopassa, jossa viime vuosina finanssikuripolitiikka on iskenyt kysyntään ja rahoituslähteisiin. Sen vuoksi täytyy painottaa, tai sen lisäksi täytyy painottaa, että perifeeriset maat, Keski-Euroopan maat, niihin vaikuttaa myös suuressa määrin se, että, suuremmassa määrin se, että nuoria koulutettuja lähtee ulkomaille, niin kutsuttu aivovuoto. Sen vuoksi yhtäläiset säännöt pelissä, se tarkoittaa myös sitä, että täytyy tarkastella myös Eurooppaa eh, taloudellisten erojen näkökulmasta eikä voimakkaimpien alueiden ja maiden näkökulmasta, koska silloin yhtälö samat säännöt osoittautuvat sille, että joillakin on paremmat säännöt kuin toisilla. Kiitoksia. Dobrovski. Kiitoksia. Komission jäsen Dombrovskis, olkaa hyvä. Madam Chair, honorable members. The priority... Puhemies, hyvät jäsenet, komission prioriteetti on luoda kasvua ja työpaikkoja. PK-yritykset ovat erittäin tärkeä osa tätä ponnistusta. On erittäin hienoa, että meillä on mahdollisuus puhua siitä, kuinka helpottaa PK-yritysten, PK-yritysten pääsyä rahoitukseen. On tärkeää, että yritykset pääsevät helposti kiinni rahoitukseen. Se on tärkeä osa pääomamarkkinaunionia. Haluan kiittää esittelijöitä ja varjoesittelijöitä siitä, että kiinnitettiin huomiota niihin haasteisiin, joita pk-yritykset kohtaavat ja lisäksi nämä toivat esille hyviä mahdollisuuksia korvata näitä ongelmia. Komissio on sitoutunut unioniin. Se on erittäin tärkeä osa meidän ohjelmaa, jotta voidaan luoda työpaikkoja ja kasvaa Euroopan unionin unionin myötä. Meillä on erittäin paljon toimia, jotka helpottavat pk-yritysten toimintaa – on tärkeää, että yrityksillä on helpompi löytää julkiselta markkinoilta rahoja. Meidän on löydettävä helppoja keinoja toimia. Täällä on puhuttu myös eri asetuksista, jotta voidaan helpottaa riskipääoman käyttöä. Kiitämme Karasia siitä, että Ueka ja Asetus otettiin mukaan. Meidän on käytettävä näitä aloitteita mahdollisimman nopeasti, jotta pääomamarkkina unioni saadaan todella toimivan. Meidän pitäisi kiihdyttää toimintaa siellä, missä on mahdollisuus syventää meidän yhteistyötä ja meidän on annettava investoijille varmuus siitä, että he voivat turvallisesti investoida. Mietin nyt on tärkeää, että ei luoda verohelpotuksia epäreilulla tavalla. Meidän on uudistettava järjestelmiä, jotta voidaan helpottaa innovaatiota ja sitä, että yritykset velkaantuvat luotettavasti. Me kiitämme myös insolvenssi- ja velkatoimia, jotka helpottavat yritysten toimintaa ja läpinäkyvyyttä. On erittäin tärkeää tukea henkilökohtaisten, henkilökohtaisia eläkemarkkinoita. Me tulemme tekemään lainsäädäntöehdotuksia tähän liittyen. Komissio tulee myös tekemään ehdotuksen liittyen yritysten rakennemuutokseen ja siihen, että yrittäjällä on mahdollisuus saada uusi alku. Me haluamme olla myös rohkeampia tuo tietyillä osa-alueilla katsotaan, mitä voidaan tehdä enemmän, jotta kestävää rahoitusta saadaan lisättyä. Tätä silmällä pitäen komissio on perustanut asiantuntijaryhmän, jotta voidaan luoda kokonaisvaltaisempi strategia liittyen kestävän rahoitukseen. Me pyrimme luomaan sellaisen järjestelmän, että fintech saadaan ulotettua ympäri Euroopan. Ottaen huomioon pääomamarkkinaunionin tiedonannon asiat, niin me haluamme, että kaiken kokoiset yritykset, myös pk-yritykset, voivat nauttia helpommasta rahoituksesta. On tärkeää, että strategian investointirahasto on mukana tässä työssä. Strategisten investointien rahasto on jo kohdentanut eri vakuuksiin pääomaansa yli 200 000 eurooppalaisen yrityksen lainaraha on erittäin tärkeä tapa rahoittaa, ja me haluamme, että PK-yritysten lainansaantia helpotetaan uuden direktiivin avulla. Me tarvitsemme päämarkkina oma unionia enemmän kuin koskaan, joten meidän on nyt kiihdytettävä tahtia. Granadevski nostaa esille sen, että on tärkeämpi kiinnittää huomiota startuppeihin ja pk-yrityksiin ja lainsäädäntökehyksessä ja että rakennemuutokset on aloitettava. Me olemme yhtä mieltä osaamista on myös parannettava. Me olemme kiinnittäneet osaamisagendassamme huomiota pk-yrityksiin ja on erittäin tärkeää, että me startupeja tuetaan. Tämä tulee olla houkuttava myös vähemmistöille. Mikrorahoitus voi olla yksi tärkeä mahdollisuus. Komissio on yhtä mieltä siitä, että itsensä työllistävät ovat erittäin tärkeässä roolissa ja eri, erilaiset työt ovat erittäin tärkeässä roolissa. Me haluamme, että työntekijöille on palkitsevia ja hyviä työpaikkoja ja me kiinnitämme epäviralliseen työhön myös huomiota. Mekin sosiaalisten oikeuksien pilarien kautta me kiinnitämme huomiota siihen, että PK-yrityksiin on keskityttävä erityisen tarkkaan. Kiitos paljon puhemies, odotan innolla tulevaa työtä. Kiitoksia kovasti komission jäsen. Ennen kuin siirrymme itse keskusteluun, kuulemme valiokuntien puhujia. Ensinnäkin budjettivaliokunnasta Kuzmiuk. Komissaaju. Kiitos puhemies komission jäsen. Kun pidän puheenvuoron tässä keskustelussa, niin haluan kiinnittää seuraaviin huomiota. Kuten täällä jo puhuttiin, niin PK-yritykset luovat yli 50 prosenttia bruttokansantuotteesta ja ne vastaavat yli 70 prosentista työllisyyttä. Toiseksi, kun on niin erilaisia yhtiöitä mikroyrityksistä mitkä-yrityksiin, niin liiketoimintamallit eh, aiheuttavat erilaisia rahoitustarpeita. Kolmanneksi tähän mennessä tärkein rahoituslähde olivat pankkilainat. 75 prosenttia sisäisestä rahoituksesta täytyy kiinnittää huomiota kuitenkin suuriin eroihin euroalueella mm, lainakustannuksissa ja sitten verrattuna euroalueen ulkopuolelle, jossa lainakustannukset ovat paljon suuremmat. Pankkien ulkopuoliset rahoituslähteet ovat yhä tärkeimmät pörssi, mutta myöskin unionin budjetti, kuten kosmeohjelma. Eli hyvin on käynyt, että viime vuosina komissio tai viime päivinä on osoittanut 200 miljoonaa lisäslotia Kosmein ja EFIS, Euroopan investointirahastokin on hyvä rahoitusmahdollisuus. Kiitos. Etsin täällä Julota, mutta en näe häntä, joten emme kuule nyt aluekehitysvaliokunnan kantaa. Nyt Kulttuurivaliokunnasta Morgano. Kiitoksia puhemies. Kuten jo sanottiin, PK-yritykset ovat Euroopan talouden moottori. PK-yritykset ja mikroyritykset kulttuuri- ja luovalla alalla edistävät kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta Euroopassa ja sen tietotaitoa. Ne ovat noin 4,5 prosenttia Euroopan taloudesta ja 6 miljoonaa 300 000 henkilöä työskentelee näillä aloilla. Ja tätä voidaan verrata pankki- ja luotto laitosalaan ja usein alalla on paljon nuoria töissä. Näitä työpaikkoja ei myöskään helposti voida siirtää alueelta toiselle. kulttuurialalla, koska materiaalista omaisuutta ei välttämättä ole, rahoituksen saaminen on erityisen hankalaa. Tähän pitää kiinnittää huomiota digitaaliaikakaudella ja pitää kehittää pk-yrityksissä ja mikroyrityksissä taitoja, jotta voidaan todella käyttää konkreettisia taitoja, joiden kautta riskejä voidaan oikealla tavalla arvioida ja ottaa huomioon myös teolliset tekijänoikeudet. Kiitos. Miriada képviselőasszonynak adok szót. Kiitoksia. Nyt sitten niin Riada budjettivaliokunnasta. Puhemies, tässä mietinnössä on erittäin paljon hyviä asioita, mutta tässä ei puhuta pk-yritysten erilaisista tarpeista. Kuten tiedämme, talouskriisi osui erittäin rankasti pk-yritykseen ja vuodesta 2008 lähtien ö, tämä sektori on saanut vähemmän tukea. Ei ole reilua, että nämä tärkeät yritykset eivät saa tukea siinä vaiheessa, kun suurille monikansallisille yrityksille annetaan verohelpotuksia. Nyt viitan Appleen ja verosopimukseen, jonka tämä teki Irlannin hallituksen kanssa. Pääomamarkkinaunioni ei ole ratkaisu matalakorkoiset lainat, yrittäjyyden tukeminen, julkiset pankit, nämä ovat tärkeä osa sitä, että voidaan tukea tätä sektoria. Luoton saannin ei tulisi olla ongelma pk-yrityksille. PK-yritykset ovat yri- yhteiskunnan selkärankaan, ne tukevat talouden ja alueiden kehittämistä. Kiitos. Kiitoksia. Nyt etsin salista Novakovia, mutta en näe häntäkään. Kaikkia taitaa nyt jo alkaa väsyttää. Nyt on käyty läpi siis valiokuntien puhujat ja nyt kuulemme seuraavaksi poliittisten ryhmien puhuja. Ensin Kluun EPPstä. Kaksi minuuttia. Thank you, Madam Chairperson. And... Kiitos, rouva puhemies. Haluaisin kiittää herra Krasnodemskia esittelijää tuesta ja kärsivällisyydestä varjoesittelyiden kanssa. Päästi hyvin johdonmukaiseen lausuntoon siitä, miten meidän mielestämme pk pitää tukea. Tietysti on, täytyy keskittyä pk tukemiseen ja startup-yrityksiin myös. Ja erityisesti varmistetaan, että aloittelevat yritykset eivät muutaman vuoden päästä kaadu, että tässä hyvin herkässä, herkällä ajalla saavat tukea. Tiedämme pk-yrityksen arvon taloudelle, eurooppalaisille kansantalouksille, 90 miljoonaa työpaikkaa Euroopassa. Moni kansallisista on paljon puhuttu tänään ja aiemminkin, ja täytyy sijoittaa se näkökohta, että monikansalliset itse asiassa tukevat pk-yrityksiä. Monet pk-yritykset ovat riippuvaisia monikansallisten olemassaolosta palveluja toimitusketjuissa ja ne myöskin niillä on hyvin arvokas rooli. Mietintö puolustaa sitä, että byrokratiaa poistetaan. Tietysti tarpeetonta sääntelyä täytyy pk-yrityksiltäkin poistaa ja startup-yrityksiltä. Se tarkoittaa parempaa sääntelyä eikä vähempää sääntelyä. Kaikki, jotka haluavat liiketoimintaa harjoittaa koosta riippumatta, niin he ovat sääntelyn kohteena. Eli sääntely täytyy olla vain älykkäämpää. Komissio on vakuuttanut, että se yritysten hallintorasitetta pyrkii vähentämään ja nyt haluamme sitten varmistaa, että äh, lupauksista pidetään kiinni. Haluamme itse asiassa mahdollistaa, että on nopeampaa ja äh, halvempaa perustajayritys, yritys, jota ihmisiä töihin. Nyt on puhuttu työvoimakustannuksista. Ne ovat tietysti kustannus, mutta toteaisin, että työvoima on hyvin tärkeä osatekijä kaikessa liiketoiminnassa, erityisesti pk-yrityksissä. Ja ei voi työvoimakuluista säästää tai ottaa sinne taka-askeleita. Eli työvoimakustannuksia ei pitäisi pyrkiä vähentämään, vaan pitää siinä oikeuksia kunnioittaa. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa Simon kaksi minuuttia. Um, Kiitos ja kiitos Karasille hyvästä mietinnöstä. Kiitos hänelle tästä konsensuksen ajavasta yhteistyöstä. Me löysimme hyviä ratkaisuja. Meillä oli paljon samanlaisia näkemyksiä mutta silti me käymme näitä samoja keskusteluja vuosikymmenen vuosikymmenen jälkeen. Minun omalla alueellani Westlandessa on satoja tuhansia pk-yrityksiä ja tämä määrä kasvaa tasaisesti ainoastaan 26 prosenttia palkkaa ja palkkaa työntekijöitä ja meillä on 78 000 työtöntä. Mikäli näillä yrityksillä olisi mahdollisuus palkata väkeä, niin tässä kehityttäisiin työttömyyden suhteen. Ongelma on se, että ne, nämä yritykset eivät ole tarpeeksi lähellä omia asiakkaitaan. Ongelma on se, että on ero siinä, että pankeille ei ole kannattava lainata, siksi nämä eivät lainaa. Tämä kuilu on kurottava umpeen julkisen sektorin toimesta. On tärkeää, että on älykkyyslähtöinen julkisen sektorin takauspolitiikka omalla alueellani näin on tehty onnistuneesti. Tätä on suurennettava, tätä mittakaavaa johdonmukaisesti. Me tarvitsemme myös muita asioita. Me tarvitsemme yhden luukun keskitettyjä asiointipisteitä. Meidän on siirtyä pois pankkikeskeisyydestä. Meidän on oltava selkeitä sen suhteen, että on olemassa kuilu, jossa lainaa ei myönnetä, koska nämä transaktiokustannukset ovat liian suuret, riskit eivät ole liian suuria, ja julkisen sektorin tulee kurua tämä kuilu umpeen. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa Ozsok Kiitos rouva puhemies, hyvät naiset herrat. PK-yritykset edustavat siis 9, yli 90 prosenttia kaikista yrityksistä ja kaksi kolmasosaa muilla kuin rahoitusalan työpaikoista. Mietinnössä painotetaan sitä, että täytyy eriyttää pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksia. Se ottaa huomioon myös sen, että verohelpotuksia, hallinnollisia helpotuksia tarvitaan. Tarvitaan innovatiivisia rahoitusvälineitä. Ei tietenkään tarvitse väheksyä pankkien roolia, koska edelleen pankkilainat ovat tärkeä rahoituslähde pk-yrityksille. Olen sitä mieltä, että tuella on hyvä onnistumisen mahdollisuus. Kiitos mietinnön esittelijälle yhteistyöstä. Sitten jos puhutaan niistä mietinnöstä, niin olen sitä mieltä, että nykyisellä PK-yrityksellä ei voi olla saamatta sitä vaikutelmaa, että vaikka on näin paljon tarkistuksia esitetty, niin sisältö on kuitenkin pysynyt aika läpinäkyvänä. Kiitoksia. Seuraavilla puhujilla on kunnolla aikaa. Chabalova kaksi ja puoli minuuttia. Olkaa hyvä. Vážený pane komisaři, Eh, malé a střední podniky jsou moje srdce. Kiitoksia. PK-yritykset ovat lähellä sydäntäni, koska aloitin urani niiden parissa. Ja parlamentin jäsenenä saan paljon palautetta niiltä. Meidän pitää kysyä pk-yrityksiltä, mitä ne tarvitsevat, ja tässä on minulta lyhyt luettelo tähän liittyen. Ensinnäkin on tehostettava yhteyksiä yliopistoista ja kouluista valmistuvien ja työmarkkinoiden tarpeiden välillä. Tarvitaan teknistä osaamista. Toiseksi komission pitäisi kehittää edelleen hyviä ohjelmia, kuten Erasmus. Näin voidaan kouluttaa ihmisiä oikealla tavalla – me olemme jo menettäneet yhden sukupolven nuoria ja tämä ei saa toistua. Kolmanneksi pitää tukea kasvuyrityksiä, luovia aloja ja lisätä digitalisaatiota. Tähän tarvitaan uudenlaisia perustaitoja. On myös yksinkertaistettava EUn tukisääntöjä ja luotava synergiaa eri ohjelmien kuten kohesio eri ohjelmien välillä, kosme, horisontti ja niin edelleen. Tarvitaan vakaat sääntelypuitteet ja toimitaan niin, että näistä säännöistä koituu mahdollisuuksia yrityksille, ei esteitä. Meidän tulisi ymmärtää se, että juuri PK-yritykset luovat jopa kaksi kolmasosaa uusista EUn työpaikoista ja ne edes auttavat yrittäjyyttä ja innovointia. PK-yritykset ovat kaikissa maissamme ja EU:ssa kokonaisuutena kasvun ytimessä. PK-yritysten tukemisen pitäisi olla meille aivan keskeinen painopiste. Kiitoksia esittelijä Krasnodebskille. Odotan tulevaa yhteistyötä ja sitä, mitä teemme pk-yritysten eteen. Kiitoksia. Seuraavaksi Senra Rodriguez, minuutti. Kiitoksia, puhemies. PK-yritykset ovat talouden selkäranka ja Galisiassa omalla alueellani 94 prosenttia yrityksistä on pk-yrityksiä. 96,5 prosenttia näistä yrityksistä on mikroyrityksiä, mutta ne joutuvat kärsimään epäreilusta kilpailusta, jota uusliberaalit politiikat ovat aiheuttaneet. kaikessa keskitytään vain suuryrityksiin, monikansallisiin yrityksiin, jotka maksavat vain vähemmän veroja kuin muut. Jos EU haluaa ratkaista työttömyysongelman, sen pitää todella tukea pk-yrityksiä, lopettaa säästöpolitiikka ja taata yrityksille pääsy tarjouskilpailuihin ja luoton saantiin pitää myös pysäyttää sellaiset kauppasopimukset, joista on haittaa PK-yrityksille ja pitää keskittyä maatalouden ja kalastuksen kaltaisille tärkeille aloille. Kiitoksia seuraavaksi. Coburn, kaksi minuuttia. Thank you, Madam Vice President. Kiitos. Varapuhemies, pääomamarkkina union pitäisi helpottaa investointeja, mutta Euroopan unioni seuraa sellaisia politiikkoja, jotka vievät eteenpäin sellaisia politiikkoja, jotka tulevat estämään kilpailukykyä. Tämä Able-tuomio on sellainen. Yritykset kaipaavat selkeyttä verotukseen. Apple on maksanut 13 miljardia euroa ja sen takia, että Euroopan unioni on muuttanut jälkikäteen epäreilun valtionavun. Miksi näin? Jotta voidaan viedä eteenpäin Euroopan unionia ja ajamia tarkoitusperiä. Sisämarkkinoihin sisällytetään nyt verotus, vastaisuudessa verotus tullaan poistamaan, jotta jäsenvaltiolle ei ole tarvetta tarjota julkisia palveluita. On melko huvittavaa, että kilpailukomissio poistaa kilpailun. Tämä vie siihen, että julkiset palvelut ovat huonompia ja eh, Applelta ei tule heromaan minkäännäköistä tuloveroa. Jopa Brexitin jälkeen voidaan sanoa, että mikäli yhdistynyt kuningaskunta ja sisämarkkinalueeseen me olemme valtion apu ja veronhallinnon hallintopolitiikan alaisia. Meillä ei ole edustusta sen jälkeen Euroopan unionissa. Siksi on tärkeää, että Brexit toteutuu ja että yhdistynyt kuningaskunta lähtee todellakin irti Euroopan unionista ja sisä markkina-alueesta. EU ei ymmärrä pk-yrityksiä eikä yrittäjyyttä. Kiitoksia. Seuraavaksi mono minuutti. Kiitos, rouva puhemies. Arvon komission jäsen Euroopassa puhutaan paljon pk-yrityksissä. Ihan kuin byrokraatit Brysselistä ymmärtäisivät, miten pk-yritykset toimivat. Kuinka moni teistä on hoitanut tilauskirjaa tai kirjoittanut palkkasäkejä? Goldman Sachs osoittaa, kuinka Euroopan unioni veljeilee ja heilastelee Wall Streetin pankkien kanssa. 25 vuotta sisämarkkinoilla on palvellut suuria monikansallisia yrityksiä. Vieraat pääomat ovat voineet ostaa tärkeitä strategisia eurooppalaisia yrityksiä. Alstom-tapaus Ranskassa General Electricin kanssa on viimeisin esimerkki Tämä ei ole kestävä tapa toimia pk-yritykselle. Pk-yritykset tarvitsevat tilauskannan ja tätä varten tarvitaan sisäistä kysyntää. Valtiolle on antava myös mahdollisuus varata markkinoita kansallisille pk-yrityksille. Me olemme hyvin skeptisiä pääomamarkkinaunionin suhteen siten, että finanssin keinoin viedään eteenpäin markkinoita. Markkinat ovat syklisiä ja silloin kun tuuli kantaa, investoinnit saavat vastinetta on tärkeää, että julkis yksityiset kumppanuudet lisääntyvät. On tärkeää, että vähennetään spekulointia ja rahoitetaan reaalitaloutta. Teille on sinisen kortin kysymys herra Coburnilta. Hyväksyttekö sen? Selvä. Olkaa hyvä, herra Coburn. Eh, Haluaisin vain kysyä, Minulla on myötätuntoa Ranskan ongelmia kohtaan kovasti ja pieniä ranskalaisia yhtiöitä kohtaan. Kaikki tiedämme, että ne kärsivät. Mutta ettekö olisi samaa mieltä, että vastaus tähän on se, että Ranska liittyy Britannian Brexitiin, kuten oletan, että Marine Le Pen on just jo ehdottanutkin. Oletteko samaa mieltä? collègues, oui, merci. Euh. Hyvät kollegat, kyllä Tiedän, että että Brexit ja se on itsestään selvää, se on kyllä ratkaisu. Mutta ennen kuin yritämme Brexitia, kuten saataisimme Ranskassa kaavailla, me yritämme kaikesta huolimatta neuvottelevan Euroopan huippukokouksen aikana muutamasta tärkeästä asiasta. Se, että päästään irti Schengenistä ja se, että talouden ohjaus otetaan omin käsiin, kuten yhdistynyt kuningaskunta haluaa tätä nykyään. Na most, hogy No seuraavaksi Kasa kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Pekoyritykset ovat todella e- EUn talouden selkäranka. Niitä tulisi vahvistaa entisestään. Ne luovat työpaikkoja EUssa niin, että täällä voidaan toimia vapailla markkinoilla. Ja vapailla markkinoilla tarkoitan EUn jäsenvaltioita. Meidän pitää tarjota niille entistä paremmat välineet ja väri, poistaa esteitä markkinoilta, erityisesti rahoituskriisin aikana. Aivan kuten yhdistyneen kuningaskunnan osalta on sanottu, kun maa päättää lähteä EU-sta. Lähteminen todella tarkoittaa lähtemistä. On tärkeää, että he ymmärtävät, että EUn ulkopuolella maa ei voi hyödyntää samoja asioita kuin EUn jäsenvaltiot. Me tarvitsemme yrittäjyyttä, sen pitäisi olla osa yhteiskuntiamme. Tarvitsemme myös valinnanvapautta ja yrityksen aloittamisen pitäisi olla houkuttelevaa. Meidän pitäisi edistää innovatiivista yrittäjyyshenkeä ja haasteita on edessä kosolti. Emme ole vielä tehneet tarpeeksi. Meidän pitää hyödyntää koke- kokemuksiamme, tietojamme ja haluaisin kiittää esittelijöitä. Meidän täytyy ymmärtää, että on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 ja eurooppalaisia yrittäjiä, koska heidän osuutensa on suuri kasvuun ja kehitykseen, kuten myös työpaikkoihin. Ja täytyy taata parhaat mahdolliset olosuhteet pk-yrityksille, jotta ne voivat luoda laadukkaita työpaikkoja. Täytyy ensinnäkin helpottaa tietojen saatia rahoitusmahdollisuuksista ja byrokratiaa täytyy purkaa. Täytyy myös torjua petoksia ja täytyy varmistaa, että veroympäristö on vakaa. Tietysti voi sanoa, että näin on helppo sanoa, mutta ei niin helppo tehdä. Mutta se täytyy tehdä. Toimet täytyy saada toimeen ne täytyy toimeenpanna. Niiden pitää jäädä kuolleeksi kirjaimiksi, koska pk-yritykset ovat ratkaisevassa asemassa. Ne on niin suuria eroja siinä, miten monikansallisia pk-yrityksiä kohdellaan. Täytyy tätä epäreilua kilpailua välttää. Tarvitaan siis yhtäläiset kilpailuolosuhteet ja parempaa koordinaatiota valtioiden ammattiyhdistysten välillä ja täytyy saada aikaan koulutusohjelmia ammattikoulutusohjelmia niin, että ei ole kohtaanto-ongelmaa sen välillä, mitä työmarkkinat tarvitsevat ja mitä tarjolla on. Tietysti ei myöskään täydy pienentää työvoiman kustannuksia sen kustannuksella, että luovuttaisiin työntekijöiden suojelusta. Silloin tulee paljon epävarmoja työpaikkoja Eurooppaan. Täytyy välttää myös sukupuolten syrjintää ja pienentää palkkaeroa. Pekoryksiltä odotetaan paljon Euroopassa, joten he täytyy saada reilut sääntelyt. Kiitos seuraavaksi. Kiitos puhemies. Professori Kransk-Nodemski puhui hyvin eh, tärkeistä asioista. PK-yrityksiä on miljoonia, 90 eh, prosenttia kaikista yrityksistä ja työllistävät hyvin paljon ihmisiä. Ilman näitä PK-yrityksiä olisi niin paljon yrittäjyyttä, innovointia, kasvua ja työpaikkoja. Yrittäjät ovat kaikkien kansallisten kansallistalouksien suola eh, Krasnodemski sen lisäksi, että käsitellään miten potentiaalia voidaan eh, toteuttaa, niin hän otti esille myös reaalisia uhkia kasvun esteitä. Esimerkiksi eh, oikeusepävarmuus, liian monimutkainen hallinto ja sitten universaalin työllistämisen mallin fiasko ja niin kutsuttu aivovuotoilmiö. Johtopäätös on se, että asiakirja on erittäin hyvin, se ansaitsee tuen ja sillä voidaan kehittää yrittäjyyttä. Következő Kiitoksia. Seuraavaksi van Nivenheisen puolitoista minuuttia. Ik geloof dat alle Rouva puhemies, komission jäsen, kollegat, yhdyn aiempiin puhujiin. PK-yritykset ovat kaikissa jäsenvaltiossa talouden selkäranka. Siksi on erittäin tärkeää, että Mikäli talous halutaan elpymään, niin on tärkeää, että pk-yritykset toimivat tässä ajureina. Me komissio on tehnyt tärkeitä ehdotuksia, me toimme näihin perehtymään. Ja tämä on toki, nämä ehdotukset ovat toki askelia oikeaan suuntaan. Lisäksi on ehdotus siitä, että helpotetaan riskipääomaa riskipääoman saantia. Se on toki myös hyvä aloite. Pienet yritykset kuitenkaan eivät välttämättä hyödy näistä. Ne ovat riippuvaisia pankkirahoitukseen 80 prosenttisesti. Ja minä haluaisin kiinnittää huomiota siihen ja taistella sen puolesta, että annetaan uusia mahdollisuuksia joukkorahoitukselle, verkko- palveluille siten, että pk-yritykset voivat olla suorassa yhteydessä investointeihin. Minä vetoankin komissioon, että kiinnitetään riittävästä, riittävästi huomiota näille vaihtoehtoisille rahoitusmenetelmille, sillä nämä voivat todellakin antaa lisäsysäyksen pk-yrityksille. Kiitos erittäin paljon esittelijöille erinomaisesta Kiitos. Lope, Lopez Bermejo, seuraavaksi minuutti. Kiitoksia puhemies. PK-yritykset ovat keskeisessä osassa tuotantomallemme kannalta, työllisyyden ylläpitämisessä ja tuotannossa alueellamme. Kuitenkin PK-yrityksiin kohdistuu eurooppalaisten politiikkojen aiheuttama uhka. Ja pankkien pelastaminen on johtanut tähän tilanteeseen. Aikaisemmin oli erilaisia pankkeja, osuuspankkeja, julkisia pankkeja, säästöpankkeja ja niin edelleen – jotka antoivat äh, lainoja pk-yritykselle. Nyt on vain suuria pankkeja, jotka keinottelevat lainan annolla ja rahoittavat vain suuria monikansallisia yrityksiä pienyrittäjien haitaksi. Tämä on johtanut julkisten investointien vähenemiseen, palkkojen laskemiseen ja tämä on saattanut pk-yritykset äärimmäisen hankalaan rahoitustilanteeseen. Pääoma Markkinaunioni ei ole mikään ihmeratkaisu kaikkeen, kuten esittelijä sanoi, vaan päinvastoin tässä vain heitetään lisää bensaa liekkeihin. Ja kriisi on pk-yritysten kannalta erittäin vakava. Kiitoksia. Seuraavaksi Zanni, kaksi ja puoli minuuttia. Kiitoksia, puhemies. Tänä iltana Lähes kaikki puheenvuorot ovat olleet myönteisiä ja kaikki ovat sanoneet, että pk-yritykset ovat tärkeitä. Tämä on hieno asia. Se, mitä itse näen, on kuitenkin, että edelleen meidän on hankala ymmärtää, mitkä ovat todelliset rajoitteet ja ongelmat, joita pk-yrityksillä on Euroopassa. Tässä ei ole kyse vain luotonsaannista me emme katso asioita eli sitä, miten koko teollisuusrakenne heikkenee. Tällä rakenneongelmalla on selkeä syy euro. Yhtenäisvaluutta ajaa pk-yritykset turmion tielle. PK-yritykset haastatteluissa ovat sanoneet, että niiden pääongelma ei ole luoton saanti, vaan kysynnän ja kuluttajien puute. Tuotteita ei saada markkinoille. Euro vääristää valtavalla tavalla PK-yrityksien kilpailuasemaa ja näin sanoo OECD ja IMF tilannetta on hankala ymmärtää. Pohjoismaissa pk-yritykset toimivat niin, että vaihtokurssit ovat 15 prosenttia liian alhaalla, kun taas etelässä yritykset maksavat 20 prosenttia liikaa. Eli tämä tilanne on aivan liian epätasapainoinen euroalueella. PK-yritykset joutuvat jatkossakin sulkemaan ovensa säästötoimet, johon Eurooppa on pakottanut tietyt jäsenvaltiot, on tukahduttanut kysyntää, vähentänyt palkkoja. Tämä ei ole ollut mikään parannuskeino pk-yrityksille, eikä Eurooppa suostu katsomaan asiassa peiliin. Itse en suostu olemaan tässä tuhoamisessa mukana. Jos haluatte tehdä jotakin hyödyllistä pk-yrityksille, on vain yksi asia, jonka voitte tehdä, eli euron ja yhtenäisvaluutan rahaliiton purkaminen. Kiitoksia. Seuraavaksi Bay. Kiitos. Tässä on erittäin paljon laadittu mietintöjä, joilla on mukamassa puolustettu pk-yrityksiä. Tästä huolimatta valtaa pitävät eivät halua puolustaa pk-yrityksiä vaikkapa Kiinan kilpailulta vaan päinvastoin on luotu sosiaalipolkumyynnin ilmapiiri lähetettyjen työntekijöiden direktiivillä. Ranskassa käytetään väärin tätä villiä kilpailua. Se ei toimi reaalikilpailua vastaan. Ja tämän ohella on rankka verotus, kamanabyrokratia ja suuri määrä normeja, jotka luovat juridisen epävarmuuden, joka on täysin sietämätön olotila pienelle yrityksille. Minä nostan ratkaisuista kolme. On erittäin tärkeää, että julkinen tilauskanta koskemassa pk-yrityksiä. Pankkien on tarjottava lainoja pienille yrityksille. Ei voida hyväksyä, että pk-yritykset maksavat niin paljon veroa kuin, paljon enemmän veroa kuin suuret yritykset. Markus Piper, Kiitoksia. Seuraavaksi Markus Piper. Ah, Kiitos, rouva puhemies Hyviä mietintöjä. PK-yritysten puolesta rahoitus kulmakivenä, työpaikat PK-yrityksissä. Erityisesti kiitokset Krasnodemskille ja Karakselle esittelijöille, jotka käsittelevät PK-yrityksen tärkeitä teemoja menestyksellä. Tämähän voisi olla oikein hienoa, ellei nyt olisi tullut muita viestiä tällä viikolla. Vasemmista vihreät liberaalit haluavat äh, äitiyssuojadirektiivin uudistuksen. Siitä tulee tuplasääntö, pk-yrityksille ja oikeastaan sitä paitsi se on kansallisen tason asia. EU pitäisi vanhempien lomaa säädellä ja reilu isuusloma taata. Haluamme säännellä myös vanhempainhoivaa. Haluamme siitä vastuuta. Muilla aloilla vaadimme vähimmäispalkkaa, haluamme eurooppalaisen työttömyysvakuutuksen ja ihan vakavasti ulkoistamista pidämme paholaisen äh, keksintönä. Hyvät näistä herrat, Euroopan parlamentissa emmekö ole kuulleet Brexit-viestiä sen sijaan, että alettaisiin byrokratiaa äh, purkaa ja äh, rakentaisimme luottaa luottamusta, niin alamme kaivaa yhä uusia jakolinjoja. Valitettavasti tällainenkin tase on parlamentin tämän viikon toiminnasta ja sen tärkeämpääkin on, että PK-yritykset huolehtivat poliitikot näyttävät täällä yksimielisyyttä, kuten tänä iltana. Kiitos. Fernandes Kiitoksia. Seuraavaksi Fernandes kaksi minuuttia. Oikein hyvää myöhäisiltaa kaikille. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia kovasti esittelijälle tästä valtaisesta työstä. Kiitos myös komissiolle ja Dombrovskisille. Keskustelu on tärkeää. Tässä keskustelussa on nyt todella luotava pohja sille, että tulevaisuudessa saamme elpymistä, lisää työpaikkoja ja vaurautta kautta Euroopan. On totta, että meillä on mikrohaasteita. On katsottava alakohtaisia politiikkoja televiestinnästä muihin asioihin, mutta meidän täytyy myös puuttua makrotaloudellisiin politiikan aloihin, ei pelkästään rahapolitiikkaan, vaan myös pääomamarkkinaunioniin, jotta voidaan helpottaa rahoitusta ja katsoa veropolitiikkaa. PK-yritysten ongelma on sisämarkkinoiden kysynnän heikkeneminen. Kilpailukyky on tärkeää. Meidän pitää välttää polkumyyntiä, josta on jo puhuttu. Uskoakseni mietintö menee oikeaan suuntaan. Tämä voi auttaa komissiota sen jatkotöissä ja myös muita toimielimiä. Ja meistä todella mietintö on osuva Minulla on vielä muutama sekunti aikaa. Haluaisin pyytää anteeksi komission jäseneltä siitä, että hän joutuu olemaan täällä keskellä yöllä, yötä kuuntelemassa kansallisen rintaman ja Jukipin häpeällisiä puheenvuoroja. Te olette tehneet työtä jo vuosikausia, olen ollut täällä vuosikausia ja on järkyttävää kuunnella tällaisia puheenvuoroja henkilöt, jotka edustavat vain nationalistisia kantoja, heikoimpia mielipiteitä. Tässä ei muisteta historiaa ja nyt on todella saavutettu sietämättömyyden raja. Herra Fernandez, jos käytätte aikanne puhuaksenne muille parlamentin jäsenille tällä tavoin, niin voitte olettaa, että teille tulee sinisen kortin kysymyksiä. Hyväksyttekö tällaisen? Olkaa hyvä. Eh. Kiitos ja kiitos Fernandes. Te sanoitte melko helmoja asioita yhdistyneestä kuningaskunnasta UKIPista ja sanoitte, että komissaari joutuu olemaan täällä melko myöhään. No, hän saa erittäin, erittäin, erittäin suurta palkkaa, joten hän voi täällä kuunnella poliitikkojen jaaritteluja. On melko lailla parempi olla populisti kuin tällainen epäpopulisti kuin te olette. No, tässä ei ollut tulla mitään varsinaista kysymystä. Ymmärtän, että, että sininen kortti tarkoittaa, että esitetään yksi kysymys ja sitten saa puolen minuutin vastauksen, mutta kuunnellaan silti teidän vastauksenne. No totta kai täällä ollaan kaiken sen, kaikki se aika, mikä on tarpeen. Teette edistää Eurooppa-hanketta tai teidän kaltaisenne. Me sen sijaan mm, edistämme solidaarisuutta, Eurooppa-henkeä. Te tuette kaiken ja myös omia maitanne. Nagyszerű. Menjünk tovább, következő hozzászólónk. Hyvä. Näin sanoo puhemies. Seuraavaksi toivottavasti kuulemme varsinaisesta aiheesta. Silkiotis minuutti. PK-yritykset ovat äärimmäisen tärkeitä uusien työpaikkojen luomisessa. Euroopan parlamentti pyytää jälleen vapaita markkinoita ihmelääkkeenä kaikkeen. Pyritään vähentämään työn kustannuksia, jotta voidaan luoda työpaikkoja, halutaan joustavuutta. No kyllä tässä mietinnössä on hyviä aikomuksia. Viitataan työntekijöiden suojeluun, liialliselta joustavuudelta. Tästä olemme yhtä mieltä, mutta perusfilosofia, joka tässä mietinnössä on, siitä emme ole yhtä mieltä. näillä keinoilla, joita tässä ehdotetaan, ei saada aikaan arvokkaita työpaikkoja. Tässä ei viitata mitenkään työehtosopimuksiin, työoikeuksiin ja niin edelleen, vaan ainut lääke kaikkeen on vain uusliberalismi, säästöpolitiikka. Tämä kaikki on epäonnistunut räikeästi. PK-yritysten määrä viime vuosina on vähentynyt. Kiitoksia. Seuraavaksi von Storch. Rouva puhemies, nythän me puhumme pk-yritysten rahoituksesta EU-ssa. Joitakin perusoletuksia mietinnössä on, joista olen samaa mieltä. PK-yritykset ovat talouden selkäranka. Niissä syntyy eniten työpaikkoja. Ne kärsivät eniten byrokratiasta. Niillä on ongelmia saada rahoitusta. Ja niillä kaikilla on eurossa ongelma ja pakkopaita. Joillekin se on liian pieni, joillekin suuri. Kollega Sani on ihan oikein, että se ei sovi kenellekään kunnolla. Siitä en siis puhu. Ehdotukset tilanteen parantamiseksi ovat sellaisia, joista en ole samaa mieltä. PK-yritykset eivät tarvitse säkellistä uutta sääntelyä ja asetuksia EU-sta päinvastoin. vastoin ne tarvitsevat vähemmän sääntelyä, erityisesti vähemmän sääntelyä Brysselistä. Lehman, Lehmanin jälkeen on rahoitusalaa säännelty kuoliaaksi. Nyt kärsimme läpibyrokratisoituneesta rahoitusmarkkinasta ja zombipankeista. Ne ovat eurokriisin myrkyllinen seuraus ja ne aiheuttavat nyt vaikeuksia myös pk-yritysten rahoitukselle. Lopettakaa pankkien pelastaminen. Juuri Italiassa sen sallitti ja Portugalissa otetaan zombipankit tipasta pois. Se on hyvä veronmaksajille. Se auttaa rahoitusmarkkinoita pääsemään terveeksi ja näin autetaan myös pk-yrityksiä. Samoin taas pääomaa. Következő Seuraavaksi Salva Midegain minuutti. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, jos sallitte. Ensinnäkin haluaisin onnitella esittelijää tästä hyvästä pk-yrityksiä edistävästä mietinnöstä. Karas tukee pk-yrityksiä, tämä on hienoa. Täällä kuitenkin sanottiin, ja varapuheenjohtaja Dombrovski, semmoinen muutkin kollegat, totesivat, että pk-yritykset todella ovat työllisyyden ja talouden selkäranka ja moottori Euroopassa. Eli niitä pitää auttaa kaikin keinoin, jotta pk-yritysten jokapäiväinen työ helpottuisi. Nykyiset toimet eivät riitä. EU:ssa ja erityisesti EUn eteläisissä valtioissa pk-yritysten hankaluutena on rahoituksen saatavuus tai pikemminkin erilaiset kustannukset, joita niillä on yritystoimintaan liittyen euroalueella. Tämä on epäoikeudenmukaista ja tämä vaikuttaa myös tuotantoon. Meillä pitäisi olla pääomamarkkinaunioni. unioni arvopaperistamisesta toteaisin, että kaikki keinot, joilla voidaan helpottaa pk-yritysten pääsyä tähän, kaikki nämä asiat pitää ottaa mietinnössä huomioon. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi Gentile minuutti. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen. On aivan selvää, että PK-yritykset ovat paras keino saada aikaan kasvua. Ja tätä kautta pääsemme tärkeimpään tavoitteeseemme työn edistämiseen. Siksi on aivan keskeisen tärkeää tukea PK-yrityksiä. Yksinkertaistaminen, innovaatio, parempi rahoituksen saanti, harmaan talouden ja polkumyönnin kitkeminen. Tarvitaan entistä enemmän tiedotusta, tietoa, jotta kilpailukykyä voidaan parantaa. Tarvitaan uusia ammattipätevyyksiä. Ja tätä kautta pääsyä uusille markkinoille. Tarvitaan myös tasavertaista suhdanteiden vastaista veropolitiikkaa. Ja tarvitaan välineitä joiden kautta heikommassa asemassa olevat ihmiset voivat työllistyä entistä paremmin. Tarvitaan sosiaalista yhteiskunnallista vastuuta, jotta epävakaisiin työolosuhteihin voidaan puuttua. Kiitoksia. Seuraavaksi puolitoista minuuttia Stolojan Täällä käytetään nyt eri mittatikkuja eri puhujille, sanoi edellinen puhuja. Domnului Karas, celorlalți care au lucrat la acest uh, excelent raport. Kiitos Karasille ja kaikille, jotka ottivat osaa tähän tärkeään työhön. Minä kiitän komissiota ajatuksesta, että pidennetään ja lainetaan Euroopan investointi esirahaston toimintaa. Minä tuen mietinnössä esitettyä ajatusta, että PK-yritysten tulisi käyttää sisämarkkina-aluetta mahdollisimman hyvin, mitä rahoitukseen tulee. Tästä syystä johtuen olen sitä mieltä, että varapuheenjohtaja Dombrovskis sanoi jotain erityisen tärkeää. Me tarvitsemme enemmän kuin koskaan pääomamarkkinaunionia, ottaen huomioon, että Brexit on tosiasia. Ottaen huomioon, miten digitaalinen talous kehittyy, Euroopan unionin tulisi tehdä uusia ehdotuksia, jotta voidaan helpottaa innovatiivisten pk-yritysten toimintaa – Nämä ovat yrityksiä, jotka työskentelevät ideoiden parissa ja ne työskentelevät konkreettisesti digitaalitalouden parissa. Kiitos. Kiitos, että piditte kiinni myös puheajasta. Seuraavaksi minuutti herra zanonatolle. Kiitoksia puhemies. PK-yritysten tukeminen merkitsee työllisyyden edistämistä ja erityisesti nuorisotyöllisyyden edistämistä ja samoin sosiaalisen kohesion edistämistä. Tarvitaan kannustimia, jotka on kohdistettu pk-yrityksille, mikroyrityksille ja kasvuyrityksille. Ja pätevän työvoiman palkkaaminen pitää tehdä helpommaksi, samoin koulutus. Erasmus-ohjelmat ja muut auttavat keräämään yritystoimintaan tarvittavaa tietotaitoja. Tätä ohjelmaa pitää tehdään entistä näkyvämmäksi. Ja myös heikommassa asemassa olevia pitää auttaa luomaan yrityksiä. Esimerkiksi maahanmuuttajat ovat suuri potentiaalinen kotouttamisryhmä. Pitää helpottaa oleskeluluvan saamista, vähentää byrokratisia esteitä, helpottaa rahoituksen saatia ja niin edelleen. Kiitoksia. Seuraavaksi Tomč, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. On kovin tärkeää, että PK-yritykset ovat etusijalla oleva prioriteetti. Mutta aina kun parlamentissa niistä puhutaan, niin päädytään samoihin asioihin. Olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että pankkilainat ovat edelleen päärahoituslähde. Mutta haluaisin lisätä vielä jotain. jos käytetään, tai eurooppalaisten hankkeiden määrärahat ovat myös tärkeitä, mutta jotkut pk-yritykset eivät pysty julkisissa hankinnoissa tarjouskilpailussa kilpailemaan, koska niillä ei ole tarvittavaa henkilökuntaa tai niillä ei ole resurssiosastoa tai on myös muita samanlaisia esteitä. Sen vuoksi täytyy mahdollistaa sellaiset klusterit, jotka voisivat yhdistää useita pk-yrityksiä ja näin ne voisivat käyttää yhteistä henkilökuntaa, jotka voisivat hankkeita valmistella. Ja näin pk-yritykset saisivat helpommin tällaisia rahoituslähteitä käyttöönsä. Ja minulla on vielä yksi lisäehdotus. Tarvitsemme ympäristön, jossa voidaan työskennellä joustavammin. PK-yritykset ovat suuri te- työllisyyden lähde ja tätä täytyy siis tukea. Täytyy myös tukea yrittäjyyttä koulutuksella ja koulutuksen aikana. Kiitos. Pauno. Kiitoksia. Nyt Paunova, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, arvon varapuheenjohtaja, hyvät kollegat. Puhun yrittäjien kanssa miltei päivittäin, puhun myös yritysten startupien kanssa. He sanovat, että mikäli halutaan kasvua ja työpaikkoja, he tarvitsevat rahoitusta ja lisäksi he tarvitsevat yhdenmukaiset olosuhteet, jotta he voivat Euroopan markkinoilla kehittää ideoitaan eteenpäin. Yritys ei halua luottaa ainoastaan yhteen rahoituslähteeseen. Rahoituslähteiden on oltava innovatiivisia, moninaisia, luovia, kuten nykypäivän yrityksetkin ovat. Startup ei halua pullonkauloja tai yhden koon mallia. He haluavat reilun räätälöidyn kansallisen ja EU-lainsäädännön Otmar Karasin suositukset puuttuvat näihin tarpeisiin. Mikäli näitä ehdotuksia ei tueta erittäin konkreettisilla ja nopeilla lainsäädäntötoimilla, niin sitten ollaan ainoastaan saatu aikaan sananhelinää. Nämä nyt on ryhdyttävä tuomasta toimeen, jotta voidaan luoda kilpailukykyä, työpaikkoja ja talouskasvua. Me voimme helpottaa riskipääoman saamista ja sosiaalisten yrittäjyyden rahasta ja toimintaa. Me voimme katsoa, että jäsenvaltiot kehittävät markkinalähteistä rahoitusta osana pääomamarkkinaunionia. Me olemme osoittaneet, että sitoumus voi saada aikaan ratkaisuja, kuten rahaston kanssa on nähty. Nyt on aika toimia. Kiitos. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa luettelon viimeinen puhuja Benson, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, puhemies. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä erinomaisesta pk-yrityksiä koskevasta mietinnöstä. Samoin haluaisin kiittää komission jäsen Dombrovskisia sitoutumisesta tähän asiaan. PK-yritykset ja pääomamarkkinaunioni Meillä on useita välineitä käytettävissä meidän kaikkia näitä välineitä tulisi myös käyttää, kun ottaa huomioon nykyisen rahoituskriisin. PK-yritysten on hankala saada tarvitsemansa rahoitusta. Kaikki kollegat, jotka täällä ovat puhuneet, ovat viitanneet tähän asiaan. Ja tänä aamuna, kun puheenjohtaja Juncker puhui, kuulimme siitä, että esirahaston määrärahat kaksinkertaisesti jatketaan. ja tämä on myönteinen yksityiskohta, mutta tänä iltana keskitymme siihen, että vakavaraisuusdirektiivin säännöt eivät ole helpottaneet pk-yritysten pankkien lainanantoa. Ja nyt tarkastelemme direktiiviä uudelleen ja vaatimuksia ollaan kiristämässä entisestään, joten yrityksillä pitää olla entistä enemmän pääomaa. Jos vertaamme Euroopan tilannetta Yhdysvaltojen tilanteeseen, yhdysvaltalaiset yritykset saavat erilaista rahoitusta käyttöönsä kuin eurooppalaiset. Tämä pitäisi ottaa huomioon, kun pääomamarkkinoita laaditaan. Seuraavaksi menettelyyn on puhujalistaa Marias. Πεύουν το 99,8% των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημιουργούν το 55... Yli 90 prosenttia EUn yrityksistä on pk-yrityksiä ja nämä yritykset todella edistävät alueellisia toimia. Kreikassa yhteisymmärrysmuistelun toimet ovat johtaneet katastrofaaliseen tilanteeseen. Yli 247 000 pk-yritystä on joutunut sulkemaan. Pk-yritykset eivät juurikaan saa pankkilainoja. Ja tuki, jota ESIR-rahastolta strategisiin investointeihin odotetaan, ei näytä vastaavan pk-yritysten todellisiin tarpeisiin. Meidän pitää soveltaa esirahoitusta välittömästi ja pk-yritysten pitää käyttää myös uusia teknologioita entistä paremmin. Kiitoksia. Vegas. Cidade de melhorar o acesso ao financiamento por parte das PMEs. Pensamos inclusivamente que este... Niin, pk-yritysten rahoitusta täytyy toki helpottaa. Se on avainkysymys talouskasvun kannalta. Hyvä diagnoosihan se sinänsä on. Rahoitusmahdollisuuksia puuttuu pk-yrityksille. Pääomamarkkinaunioni, jota tällä hetkellä perustetaan, osoittaa, että menneisyydestä ole opittu mitään. Kaikki markkinaretoriikka johtaa vain siihen, että markkinamobiliteetti lisääntyy, pääomamarkkinoiden integraatio. Tulee yhä enemmän sellaisia, joista voi sanoa, että too big to fail. PK-yritykset ovat riippuvaisia vahvasta kansallisesta pankkisektorista, joilla on paikalliset juuret. Vain näin voidaan taata niiden kehitys. Kiitos. Nyt menettely ilman puhujalistaa päättyy ja puheenvuoron saa varapuheenjohtaja Dombrovskis. Olkaa hyvä. Uh, Madam Chair, on... Rouva puhemies, hyvät jäsenet, tämän aitosten vaihdon jälkeen kiinnitin huomiota siihen, että meillä on paljon mahdollisuuksia sen suhteen, mitä voidaan tehdä, jotta voidaan parantaa pk-yritysten ja mikroyritysten toimintaa. On parannettava ym- sijoitus investointiympäristöä. markkinaunion on tärkeä osa tätä työtä. Toivottavasti me voimme työskennellä yhdessä, jotta näistä ehdotuksista päästään yhdesymmärrykseen siten, että me rakennamme teidän ehdotusten pohjalta tätä asiaa eteenpäin. On taattava pk-yritysten pääsy rahoitukseen ja on lisäksi valjastettava pk-yritykset luomaan työpaikkoja. Te teitte erittäin hyviä suosituksia ja ehdotuksia. Komissio haluaa innokkaasti tehdä töitä teidän niin, että ne voidaan ottaa mukaan niillä politiikan aloilla, joita nämä mietinnät käsittelevät. Kiitos. Kiitoksia. Nyt vielä esittelijät. Ensin Karas. Kaksi minuuttia. Hyvät naiset ja herrat. Keskustelu osoitti ja puhujen lukumäärä tähän kellonaikaan erityisesti osoitti sen, kuinka tärkeä pk-yritysten aseman vahvistaminen meille on. Merkitys sisämarkkinoille markkinoille, kasvulle, työpaikoille ja niin edelleen, on asia, ennen lähde toistamaan. Kiitoksia kaikille keskustelun osallistuneille, varjoesittelijöille, jotka ovat olleet mukana laatimassa mietintöä. Lämmin kiitos heille. Totesin kuitenkin vielä, että täällä keskustelu painotti rahoitusvälineitä ja niiden moninaistamista ja pk-yritysten ja pääomamarkkinaunionin yhteyttä, ei kaikkia mahdollisia välineitä. Meidän pitää tehdä tästä todellinen rahoitusunioni reaalitaloudelle, eikä rahoituksen helpottaminen riitä, vaan sitä pitää laajentaa entisestään. Sitten Esirin rahoituksen lisääminen. Tähän mennessä äh, on onnistuttu varsin hyvin. Erasmus-ohjelma on toiminut hyvin. Tässä tärkeää on myös pk-yrityksiä koskeva kokonaisuus, Small Business Act ja Baselin kriteereiden täytäntöönpano on myös tärkeää, koska täällä asioita ei voida tehdä samalla tavoin kuin Yhdysvalloissa. 80 prosenttia yrityksistä saa luottorahoitusta. Tällä mietinnöllä kuitenkin mennään nyt oikeaan suuntaan kohti pääomamarkkinaunionia, joka on samalla rahoitusunioni reaalitaloudelle. Kiitoksia. Seuraavaksi Krasnodebski vielä kaksi minuuttia. Mikrofon. Tak, dziękuję bardzo. Niin, kiitos. Kiitos kaikista arvokkaista huomioista, joita tuli keskustelussa esille. Lisäisin vain yhden asian, kun me täällä puhuimme paljon rahoituksesta ja sen merkityksestä, että asianmukaista rahoitusta saadaan ja muista kehityksen esteistä puhuimme pk-yrityksille, mutta puhuisin vielä yhdestä asiasta, joka tuli vähän liian heikosti esille. Nimittäin, että eikö tätä kaikkia voida saavuttaa saavuttaa pk-yritysten kehitystä ilman, että tuetaan yrittäjyyden kulttuuria. Äskettäin nimittäin Saksassa tehtiin äh, opiskelijoiden keskuudessa tutkimus. Kysyttiin, että tai siis äh, taloudellisesti vahvahan on Saksa maa ja kysyttiin, missä saksalaiset opiskelijat halusivat työskennellä. Ja useat äh, sanoivat, että hallinnossa. 23 prosenttia julkinen työ, nimenomaan opiskelijanaiset. Sitten seuraavana kulttuurin ala ja sitten miesopiskelijat ottivat toiseksi autoteollisuuden. Mutta tämä osoittaa, että yrittäjyyden kulttuuri on jotain sellaista, joka pitäisi herättää henkiin koska ehkä ei ole hyvä merkki sellainen vakaumus, että paras elämänura turvallisiin olisi hallintotyössä. Yksi huomio tässä, mutta toinen huomio, joka vielä lisäisi. Ehkä sen otin esillekin, mutta ehkäpä en tarpeeksi vahvasti. Nimittäin me mietinnössä kiinnitämme huomiota siihen, että pk-yrityksiä on erilaisia. Ja että Erilaisuus myös riippuu alueesta ja maasta, jossa ne pk ovat, ja esteet ovat myös erilaisia. Ja se, että missä määrin PK-yritykset tiettyjen esteiden kanssa taistelevat, sekin on erilaista. Täytyisi ottaa huomioon myös nämä erot. pk tilanne on aivan erilainen jossakin Saksan Baden-Württembergissä tai Potlasien voivodikunnassa Puolassa. Ja tähän pitäisi komissioonkin kiinnittää huomiota. Kiitoksia kovasti näistä ajatuksista. Hyvät parlamentin jäsenet, nyt päätän tämän keskustelun.